Ensimmäisenä baronitar Ludford. Viisi minuuttia. Olkaa hyvä. I frankly and... Kiitos. Tiedän, että nämä suulliset kysymykset, jotka on jo joulukuun 21. päivänä otettu esille, ovat nyt jääneet tapahtumien jalkoihin, mutta silti tätä keskustelua kannattaa vielä käydä. Nimittäin nämä prosessuaaliset oikeudet ovat taas takaisin pöydällä sen jälkeen, kun ne ovat monta vuotta olleet pois päiväjärjestyksestä, koska niillä on tietty kiire ja priorisointi. Euroopan parlamentti on jatkuvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana valittanut sitä, että prosessuaalisia ja menettelyllisiä takeita ei ole saatu aikaan rikosoikeudenkäynneissä eikä tutkintavaiheessa. Me olemme tukeneet sitä, että saadaan enemmän rikollisia kiinni. Ja tämä Euroopan pidätysmääräys ja mafian ja ryöstäjien ja raiskaajien kiinni saaminen on tärkeää saada tasapainoon ja eurooppalaisen pidätysmääräystä pitäisi vielä vahvistaa, jotta saadaan aikaan myös rajat ylittävien syytteiden prosessuaaliset oikeudet kuntoon. Tässä on haluttu eurooppalaista pidätysmääräystä minimiedellytyksin. Mutta Euroopan pidätysmääräys, jos siihen ei liity prosessuaalisia tai menettelyllisiä takeita, niin se ei ole oikeusturvan kannalta hyvä, koska siinä ei ole mukana keskinäistä tai vastavuoroista tunnustamista. Ja Andrew Simju, joka on ollut Kreikassa vankilassa jo kuusi kuukautta ja odottanut syytettä taposta, joka näyttää johtuneen väärästä identiteetistä. Ja uskon, että Euroopan pidätysmäärästä on tässä väärin käytetty. Kun 2002 tästä asiasta päätettiin, niin silloin katsottiin, että tätä, tämä toimi jossa on kyse nimenomaan sellaisista henkilöistä, jotka ovat muussa maassa syytteen alaisina ja oikeudenkäynnissä, että heidän oikeuksiaan suojataan oikeuden väärinkäytötilanteissa. Ja vuonna 2004 komission ehdotusta ei hyväksytty näistä täksi puitedirektiiviksi ja nyt sitten on lähdetty tämmöiseen sekavaan lähestymistapaan. Olen kiitollinen Ruotsin puheenjohtajalle, että se on tätä asiaa vienyt eteenpäin, mutta tässä on nyt olemassa vain tämmöinen etenemissuunnitelma tämä lasi on puoliksi täynnä, olkaamme optimistisia, mutta kuitenkin valittelen sitä, että neuvosto on Euroopan tasolla suostunut lupautumaan tällaisen, tämmöisen tilanteen korjaamiseen, jota Andrew Bain nyt Kreikassa kärsii. Tällaiset oikeusistuinten, tuomioistuinten pyynnöt toiseen maahan eivät ole johtaneet mihin, jos ei ole olemassa EUn minimimenettelytapa takeita rikostutkinnassa. Tässä ei ole kyse yksittäisistä kansalaisista vain, joiden takuut eivät ole kunnossa, vaan myös tuomarit kärsivät ja myös poliisi ja syyttäjäviranomainen joutuvat tästä kärsimään. Minä uskon itse, että ihmisoikeuksien takuut Euroopan pidätysmääräyksessä pitäisi nimenomaan ottaa esille luovutus, luovutuksen yhteydessä. Liberaalidemokraattien ansiosta meillä Britanniassa asiaa on viety eteenpäin, mutta e, brittiläiset tuomioistuimet eivät käytä tätä lauseketta e, luovutuksen e, estämiseksi. Mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö- ja ihmisoikeussopimuksen säädökset edellyttävät kunnioittamista ja monet ovatkin valittaneet Strasbourgin tuomioistuimen tästä syystä. Ja koska Euroopan unionin sopimus, sopimus EUn e toiminnasta nyt on sellaisista, ei mainitse asiasta ja tämä täytyy korjata. Ja sen takia täytäntöönpanoviranomaisten, lainkäyttöviranomaisten pitää saada tästä hyvä instrumentti. EU-toimien pitää olla yhdenmukaisia ihmisoikeussopimuksen kanssa ja samaan niiden pitää tuoda lisäarvoa ja vahvistaa tätä käytännön täytäntöönpanoa. Neuvosto ja, neuvosto ja komissio toivottavasti ovat sitä mieltä, että tämä ihmisoikeuksien ja ihmisoikeussopimuksen lausekkeiden noudattaminen pitää olla korkealla esityslistalla. Mutta komission teksti ei ole kovin kunnianhimoinen ja sitä pitäisi parantaa. Ja sen takia tämä ensimmäinen toimi ei osoita sitä korkealaa työtä olemme toivoneet. Toivottavasti me pääsemme kunnianhimoisempaan esitykseen ja, ja nämä prosessuaalisten takeiden ja oikeuksien kuten oikeudellinen neuvonta ja kääntäminen ja tulkkaus ja muut tällaiset saadaan kuntoon. Minä haluaisin vahvistusta neuvostolta ja komissiolta, että tämän etenemissuunnitelman hengessä päästään nimenomaan eteenpäin, joka että asia on ollut nyt jo pitkään liian vanhentunut. Lopez Garrido. Neuvosto herra Lopez Garrido. Thank you, Mr. President. Gracias, señor. Kiitos puhemies. Olen tyytyväinen tämän, tähän kysymykseen ja sen muotoiluun. Ja kysymyksen takanahan ovat edustajat Ladford, Lopes, Tavares, Antonescu ja Hautala. On erittäin tärkeää, että prosessuaaliset oikeudet taataan rikosoikeudellisissa menettelyissä. Kysymyksen osalta olemme samaa mieltä siitä, että aihe on hyvin tärkeä. Tästä olemme siis samaa mieltä edustajien kanssa ja näemme myös, että tarvitaan harmonisointia Euroopan tasolla. Ruotsi puheenjohtajavaltiona sai aikaan merkittäviä edistysaskelia tällä alalla. Ja neuvostossa on periaatteellinen yhteisymmärrys siitä, että kääntämistä käännös- ja tulkkausapua tarjotaan tästä. Siis päästiin sopimukseen noin kuukausi sitten. Ja on myös käynnistetty toimia, jotka liittyvät prosessuaalisten oikeuksien takaamiseen, kuten tiedonsaantioikeus. Ja oikeus puolustautua esitettyjä syytöksiä vastaan oikeus saada oikeusapua, oikeus viestintään, oikeus käyttää konsulipalveluita ja erityistakeet, jotka liittyvät erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin. Näilläkin aloilla siis on luvassa toimenpiteitä ja Ruotsi neuvoston puheenjohtajana näitä ajoi. Meidänkin kaudellamme tämä työ on tärkeää ja se jatkuu. Meidän täytyy jatkaa samoilla linjoilla, joille nyt olemme päässeet. Espanja pyrkii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa, jos mahdollista, saamaan aikaiseksi direktiivin, joka koskee tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa prosesseissa. Kolme jäsenvaltiota ovat tehneet tähän liittyvän aloitteen ja toivomme, että tämä aloite hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä parlamentin kanssa. Ja toivomme, että komissio työstää edelleen muita asiaan liittyviä oikeuksia ja tekee niihin liittyviä ehdotuksia. Toivomme, että tämä kaikki tapahtuu mahdollisimman nopeasti jotta neuvosto ja parlamentti yhdessä voivat parantaa prosessuaalisia oikeuksia. Espanja aikoo maaliskuussa järjestää Madridissa asiaan liittyvän seminaarin, jossa käsitellään yhteisiä malleja prosessuaalisten oikeuksien toteuttamisesta. Ja tämä osoittaa, että meilläkin on tämä sama huoli kuin tämän kysymyksen allekirjoittajilla. Näihin kysymyksiin puuttuminen on erittäin kiireellinen ja tärkeä asia ja prosessuaalisia oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä on yhtenäistettävä Euroopassa. Kiitos. Ja komission edustaja herra Barrow. Puhujalalle mikrofoni. Kiitos puhemies. Kiitos Sarah Ludford tästä kysymyksestä. Te tiedätte, miten tärkeänä pidä näitä prosessuaalisia oikeuksia ja niiden takaamista. On totta, että jo useita vuosia komissio on pyrkinyt toimimaan sen eteen, että vähemmäisoikeudet toteutuisivat ja että ne ovat yleisiä kaikissa rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopassa. Tätä tarvitaan oikeudellisen yhteistyön alalla ja se on myöskin ehto sille, että jäsenvaltioiden välinen luottamus toteutuu. Komissio on tehnyt paljon työtä, jotta saataisiin EUn säädöksiä hyväksytyksi tällä alalla. Ja esimerkiksi Ruotsin puheenjohtajakauden ansiosta saatiin etenemissuunnitelma hyväksyttyä neuvostossa 30. marraskuuta 2009. Tämä on erittäin tärkeä askel vähimmäisoikeuksien takaamisessa rikosoikeudellisissa menettelyissä. Näiden säädösten ansiosta tai toimien ansiosta neuvosto on päässyt yhteisymmärrykseen näistä asioista ja se on päättänyt hyväksyä nämä ja tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Juuri kuulimme ministeri Lopez Garridoa, joka selitti ja kertoi siitä, että myös puheenjohtajavaltio Espanja haluaa toimia niin, että nämä ensimmäiset toimenpiteet hyväksytään, jotta saamme tietyt vähimmäisoikeudet kokonaisvaltaisesti taattua. Tämä etenemissuunnitelma oli meidän mielestämme lopulta oikea ratkaisu. Tämän lähestymistavan ansiosta päästään asetettuihin tavoitteisiin, siihen, että edetään askel askeleelta, vaihe vaiheelta. Se tarkoittaa sitä, että kaikkia oikeuksia on analysoitava syvällisemmin eh, säädösehdotusten yhteydessä, mutta myöskin eh, kun neuvotellaan jokaisesta näistä oikeudesta erikseen. Tällä tavalla voidaan estää tietynlainen poikittainen kaupankäynti ja päästään kokonaisvaltaisempiin teksteihin. Näin tietyt jäsenvaltiot eivät voi, ot, eivät voi hankaloittaa liikaa neuvotteluja. Arvoisa parlamentin jäsen Ladford, uusi komissio aivan varmasti pyrkii toimimaan mahdollisimman nopeasti, jotta etenemissuunnitelmassa esitetyt ehdotukset saadaan mahdollisimman pian aikaiseksi. Oikeus käännöksiin ja tulkkauksiin, se on myöskin mukana etenemissuunnitelmassa, ja komissio on ottanut huomioon useiden jäsenvaltioiden tekemän aloitteen. Tämä aloite perustuu komission 2. heinäkuuta 2009 antamaan ehdotukseen ja 2009 toisella vuosipuoliskolla neuvosto asiasta neuvotteli. On kuitenkin totta, että jäsenvaltioiden ehdotus ei ole täysin Strasbourgin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukainen. Komission ehdotuksessa velvoitettiin eh, tarjoamaan tulkkausapua syytetyn tai epäillyn ja hänen avustajansa välillä. Ja kaikki jäsenvaltiot eivät ole noudattaneet tätä periaatetta, vaan ovat rajoittaneet tämän oikeuden vain oikeudenkäyntimenettelyihin tai poliisikuulusteluihin. Aiemmassa komission ehdotuksessa myöskin taattiin oikeus käännöksiin paljon kokonaisvaltaisemmin. Mutta luonnollisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto työstävät yhdessä jatkossa tätä asiaa ja uskon, että saamme aikaiseksi kunnianhimoisen tekstin prosessuaalisten oikeuksien alalla. Näin luomme todellisen oikeuden alueen Eurooppaan. Näiden tekstien täytyy myöskin noudattaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa asetettuja standardeja sekä Strasbourgin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä ja Euroopan perusoikeuskirjaa. Olen aivan varma siitä, että voimme luottaa parlamentin toimintaan tällä alalla ja jälleen kerran haluan korostaa sitä, että myös Espanja puheenjohtajakaudellaan on valmis meitä auttamaan. Kiitos. Thank you, Commissioner. Kiitos, komissaari. Rouva Antonescu, kaksi minuuttia. Mulțumesc, domnule președinte. Deși s-au Kiitos, puhemies. Vaikka edistystä on tapahtunut, varsinkin eh, rikosoikeudellisten tuomioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, niin, niin syytettyjen oikeuksissa ei ole päästy eteenpäin. Ja näiden henkilöiden oikeuksien välillä ja sitten niiden tapo, keinojen välillä, joita epäilyllä on, nämä saattavat vaarantaa menettelylliset oikeusturvatakeet. Ruotsin puheenjohtajakaudella tätä etenemissuunnitelmaa on viety eteenpäin ja tämä on tärkeä askel. Ja oikeus kääntämiseen ja tulkkaukseen osalta Lissabonin sopimus on nyt tuonut uuden puitesäännöstön. Tämä ehdotus pitäisi saada direktiiviksi, jotta voimme työstää tätä asiaa eteenpäin me olemme olleet huolissamme tämän kysymyksen tulevaisuudesta ja senpä takia halusimme esittää suullisen kysymyksen neuvostolle ja komissiolle. 13 jäsenvaltiota Romania mukaan lukien ovat tehneet lainsäädäntöaloitteen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja uskon, että me pystymme tekstiä parantamaan sekä sovellusalan että näiden takeiden osalta ja myös tulkkauksen ja kääntämisen laadun osalta. Sitten näistä muista toimenpiteistä, jotka etenemissuunnitelmassa mainitaan, jos puhutaan esimerkiksi siitä, että on oikeus saada puolustus, puolustus ja puolustus saada tietoa ja puolustus saada oikeuksista ilmoitus. Uskomme, että kaikki nämä ehdotukset viedään eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Erot jäsenvaltioiden välillä ovat aiheuttaneet tämmöistä kiirettä asialle. Rova Romero Lopez, kaksi minuuttia. Quería saludar a la Kiitoksia. Haluan toivottaa onnea Espanjan, Espanjalle, joka nyt on täällä täysistunnossa puheenjohtajavaltion ominaisuudessa paikalla. Ja haluaisin todeta, että tässä aloitteessa, joka koskee prosessuaalisia oikeuksia, on kyse seikasta, josta on keskusteltu paljon Ruotsin puheenjohtajakaudella. Sitä on myös käsitelty Euroopan parlamentissa. Meillähän oli ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta. Aihe on erittäin tärkeä ja mehän tiedämme, että kyseessä on aihe, joka tulee olemaan meidän keskusteluissamme jatkossakin esillä. Siksi parlamentissa haluamme parantaa aiheeseen liittyviä tekstejä. Teksteillä on jo jonkin verran matkaa takanaan, niillä on historiaa ja parlamentissakin niitä on käsitelty. Ja on havaittu, että jäsenvaltioissa on esiintynyt tiettyä vastustusta aihetta kohtaan. Ruotsi etenemissuunnallaan pyrki saamaan tilannetta liikahtamaan eteenpäin, mutta olemme havainneet, että tilanne on hankala jäsenvaltioiden kannalta. Lissabonin sopimuksen myötä tilanne on muuttunut ja parlamentilla on nyt enemmän päätösvaltaa. Uskon, että parlamentin ja neuvoston on otettava prosessuaaliset oikeudet esille uudenlaisissa puitteissa ja Haluan, että prosessuaalisia oikeuksia käsitellään yhtenä pakettina. Emme voi tunnustaa oikeutta käännöksiin, jos emme tunnusta oikeutta oikeusapuun tai tiedonsaantiin. Siksi toivomme, että komission on tehtä, komissio tekee uuden ehdotuksen, jossa nämä kaikki asiat otetaan yhtäläisesti huomioon. Prosessitakuut ovat hankalia seikkoja, mutta emme me voi vaarantaa omia arvojamme, vaan meidän on vaadittava niitä tasapuolisesti kaikille Euroopassa. This house uh, proposed the creation of the European arrest warrant on the 6th of September 2000. Eurooppalainen pidätysmääräys on seikka, jota käsiteltiin 2001 vuonna jo, ja se on kerännyt pölyä ylleen sen jälkeen, kun New Yorkissa tapahtui, mitä tapahtui viisi päivää myöhemmin. Minulla oli kunnia viedä tätä menettelyä läpi tässä talossa. Tässä talossa vaadittiin vähimmäistakuita rikosoikeudellisissa prosesseissa. Komissio teki vuonna 2002 ehdotuksia ja toimi varsin rivakasti. Miksi tämä asia nyt sitten on jämähtänyt neuvostoon? Miksi komissio ei ole käynyt taistoon, jotta kaikki sen ehdotukset saataisiin hyväksyttyä. Ei niin, että niitä hyväksyttäisiin yksi kerrallaan. Euroopan unioni on käsitellyt karkotuksia ja on solminut erilaisia sopimuksia eri jäsenvaltioiden ja eri valtioiden instituutioiden kanssa. Ja jäsenvaltioita on painostettu luovuttamaan omia kansalaisiaan ja tämä on nyt täällä mantereella vallitseva ikävä tapa. On liian paljon sellaisia tapauksia, joissa kansalaiset kyseenalaistavat tämän toiminnan. Kaksi oman vaalipiirini kansalaista on parhaillaan Unkarissa odottamassa karkotusta. Ja vaikka he ovat olleet siellä pari kuukautta jo, niin heille ei vielä ole annettu heidän tarvitsemansa apua ja oikeudenkäyntiin on kuukausia aikaa. Toinen heistä on menettänyt työnsä ja molemmilta on riistetty yhteys läheisiinsä. Ja ne rikokset, joista heitä syytetään, tapaukset ovat siis täysin avoimia. Tällainen toiminta saattaa neuvoston ja komission häpeän alaiseksi ja vaaditaan ehdottomasti Euroopalta päättäväisiä ja nopeita toimia. Thank you. I, I was going to... Kiitos. Aioin kutsua teillä, teitä pidätysmääräyksen kummisedäksi, mutta olenkin ymmärtänyt väärin. Rova Hautala, olkaa hyvä. Kolme minuuttia. as he was waving it. Niin tuolla heiluu joku lappu. 30 sekuntia. Niin täällä mainittiin 19. syyskuuta Euroopan pidätysmääräyksen taustaksi. Mutta onko teidän väitteenne siis se, että Euroopan pidätysmääräys tulisi käyttöön vain terroristeja ja murhaajia vastaan ja vain erittäin väkivaltaisten rikosten yhteydessä? Puheenjohtaja, niin minä en antanut Bin Ladenia perustaksi, vaan hän nopeutti tätä, ei hän kyllä pidätysmääräyksen piti koskea kaikkea, kaikkia vakavia rikoksia. Ja jos meidän maan osassamme oikeusvaltioperiaatetta rikotaan, niin silloin eurooppalainen pidätysmääräys suojaa meidän kansalaisiamme. Niin anteeksi, minä luulin, että <laughs> heilutitte entisen puolueenne väriä. Seuraava puhuja nyt sitten on Rova Wojcikowski. I'm sorry, forgive me. Ei kun. W Wielkiej Brytanii na karę dożywotniego więzienia. I'm sorry, forgive me, it's Mrs. Hautala. Rova Hautala. Rova Hautala, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Um,

arvoisa komissaari hyvä puheenjohtajavaltio meidän täytyy pystyä etenemään tässä asiassa koska emme me voi mitenkään muuten rakentaa sitä luottamusta jäsenvaltioiden välille jota välttämättä tarvitaan kun tehdään rikosoikeudellista yhteistyötä. Ah, ja nyt sitten Kiitos, arvoisa puhemies. Minullakin on esimerkki aivan kuten Heidi Hautalalla. Nuori puolalainen eh, sai, eh, kuolema, sai rangaistuksen Britanniassa eh, raiskauksesta. Ja tuossa menettelyssä ei noudatettu puolalaisia standardeja. Hänellä on nyt elin, hän on nyt suorittamassa elinikäistä rangaistustaan Puolassa – ja kyse oli siis raiskauksesta, siitä annetusta tuomiosta. Meillä voidaan siitä tuomita vankeuteen 18 vuodeksi ainoastaan. Nyt tämä henkilö on siis puolalaisessa vankilassa ja hänet tuomittiin täysin Puolan rikosjärjestelmän vastaisesti tuohon tuomioon on saatava aikaiseksi tietyt yhteiset standardit näiden tuomioiden toteuttamista varten. Usein meillä on näitä tapauksia, joissa jossakin maassa annetaan tuomio ja sitten se pannaan täytäntöön jossakin toisessa maassa. Tuen siis direktiivi, Herra Tavares, minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan unionilla on kaksi jalkaa, nimittäin jäsenvaltiot ja sitten kansalaiset, joita me täällä edustamme, heidän valittuina edustajinaan. Usein jäsenvaltiot pyrkivät ratkaisemaan ongelmia ja turvautuvat oikeus- ja poliisijärjestelmään, jotka eivät aina noudata perusoikeuksia. Euroopan kansalaisten keskuudessa on luotava luottamusta tähän järjestelmään. Eurooppalainen pidätysmääräys helpottaa paljonkin oikeusjärjestelmien elämää Euroopan unionissa. Kuitenkin sellaiset oikeudet kuin oikeus käännöksiin tai tulkkaukseen – Kuten arvostamani kollega Ladford totesi, ne ovat aivan keskeisiä asioita tässä kuviossa ja jäsenvaltioiden on taattava nämä oikeudet toisten jäsenvaltioiden kansalaisille. Pyydämme komissiota ja neuvostoa mahdollisimman nopeasti tekemään ehdotuksia tekstiksi, jotta pystymme saamaan prosessuaaliset oikeudet rikosoikeudellisissa ja muissa menettelyissä reilaan. Dartmouth, kaksi minuuttia niin minä puhun tänä iltana, koska täällä on mainittu kaksi, Michael Turner ja Jason McColdrick minun piirikunnastani ovat vankilassa Budapestin keskusvankilassa. He ovat olleet siellä marraskuun kolmannesta alkaen ja heidän oikeudenkäyntinsä ei ole vielä edes lyöty lukkoon. Ja nämä olosuhteet ovat erittäin vaikeat. He ovat erossa toisistaan heillä on, he ovat sellissä kolmen muun vangin kanssa ja he ovat 23 tuntia päivästä sellissään. He saavat kolme puhelin, eh, puhelin, kolme mahdollisuutta puhelinkeskusteluun ja yhden suihkuun per viikko. Ja heillä on hyvin vähän yhteyksiä perheeseensä. He ovat täysin eristyneitä ja kielimuuri vielä pahentaa tätä heitä syytetään tällaisesta talousrikoksesta. He eivät ole murhaajia eivätkä terroristeja ja he ovat vankilassa vain sen takia, koska heistä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Se pyyhki kerralla pois kaikki ne takeet, jotka Britanniassa on tuhannen vuoden aikana pidätystä vastaan tehty. Ja herra Watsonille sitten vielä huomio. Tässä oli kyse identiteettirikoksesta. Ja mitä Jasonille ja Michaelille on tapahtunut, saattaa tapahtua itse asiassa kenelle tahansa Britille, miss, milloin vain. Labour ja liberaalidemokraatit ja konservatiivipuolue ovat kannattaneet Euroopan pidätysmääräystä. Zola sanoi, minä syytän minä syytän brittiläisiä poliittisia puolueita, koska niiden, ne tukivat tätä pidätysmääräystä ja sen takia kaikki brittiläiset ovat nyt täysin sattumanvaraisen pidättämisen uhreina tai uh, uhkan uhreina. For one puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, Unkarin kansalaisena ja rikosoikeuteen erikoistuneena asiantuntijana eh, olen ehkä hieman häpeissäni siitä, että Euroopan parlamentissa mainitaan tapauksia, jotka liittyvät Unkariin. Eh, tässä kahden eri puolue, poliittisen ryhmän edustajat ovat nämä tapaukset maininneet. Minulla on samanlaisia kokemuksia omassa maassani ja näin ollen haluaisinkin kysyä teiltä, vaikkakin nyt siis olen näin myöhään mukana tässä keskustelussa, niin kun on kyse ulkomaisista, ulkomaalaisista, jotka, joiden oikeuksia, prosessuaalisia oikeuksia tällä tavalla Unkarissa rikotaan, niin tämä pitäisi myös huomioida unkarilaisten kohdalla. Yhdeksän unkarilaista on ollut pidätettynä viimeisten yhdeksän kuukauden aikana. Heitä painostettiin ja heitä on syytetty terrorismista. Tätä ei kuitenkaan ole voitu osoittaa todeksi millään tavalla. Unkarin viranomaiset eivät ole mitään todisteita voineet osoittaa. Nämä henkilöt eivät myöskään ole voineet olla yhteydessä perheisiinsä ja minä ehdotan, että yhteisesti pyrimme normalisoimaan tilanteen Unkarissa, jotta voisimme välttää kaikki tällaiset väärinkäytökset, erityisesti oikeuksien rikkomiset, kun näitä oikeuksia ei ole taattu. Mr. for... Kiitos, herra Kelo. Senhor Ministro Lopes Garrigo, não levará a mal que a primeira... Kiitos, puhemies. Me kiitämme sitä, että komission jäsen Barrot on paikalla täällä ennen uuden komission muodostamista ja haluan nyt kiittää niitä ponnistuksia, joita hän on tehnyt ja Haluan kiittää sitä erinomaisesta yhteistyöstä, jota hän on Euroopan parlamentin kanssa tehnyt oikeusasioissa. Queria dizer que eh, faço junto minha voz àqueles que acham que esta... Minä tunnen myötätuntoa niitä kohtaan, joita nämä asiat koskevat. Me haluamme luoda turvallisuuden Eurooppaa, mutta haluamme samalla luoda myös oikeuden Eurooppaa. Ja tästä syystä kaikki aloitteet, jotka liittyvät prosessuaalisiin oikeuksiin, ovat erittäin tärkeitä. Ne ovat perustavanlaatuisia. Meidän on luotava toimia, jotka tukevat uhreja, mutta meidän on myös taattava kaikki kansalaisoikeudet kaikissa oikeudellisissa prosesseissa. Minulla on kaksi vetoomusta. Ensinnäkin neuvostolle haluaisin sanoa, että ei ole mitään järkeä siinä, että kahdeksan vuotta, kuten edustaja Watson totesi, kahdeksan vuotta on nyt kulunut ensimmäisistä askelista tällä alueella ja meillä ei vieläkään ole mitään selkeitä yhtäläisiä oikeuksia. Meidän on toimittava nopeammin ja tässä neuvosto ja parlamentti voivat toimia yhteistyössä. Komissiolle puolestaan haluaisin sanoa seuraavalle komissiolle ja sen tästä asiasta vastaavalle jäsenelle – kaikki prosessuaaliset oikeudet on otettava yhtäläisesti huomioon, ei pelkästään oikeutta tulkkaukseen ja käännöksiin. Kiitoksia. Benova, one... Kiitos, Rova Benova, minuutti. Kiitos, puhemies, hyvät kollegat. Nämä rikosoikeudelliset, rikosoikeudellisissa eh, prosesseissa olevat oikeudet liittyvät myös turvallisuuden ja sisäasioiden piiriin. Ja näistä on tehty ehdotus erityisesti oikeudellisen neuvonnan, tulkkauksen, kääntämisen ja sitten konsuliavun kannalta. Näitä asioita pitää tuoda esille ja pitää pitää esillä, koska Euroopan tarkoituksena on nimenomaan varmistaa perusoikeuksien kunnioittaminen ja kaikissa jäsenvaltioissa ja myös varmistaa se, että Euroopan unionissa noudatetaan ihmisoikeussopimusta. Ja tällaiset menettelylliset takeet liittyvät, niiden pitäisi liittyä kaikkiin kaikkiin osapuolisiin sekä uhreihin että näihin tekijöihin tai syytettyihin niin, että demokraattisessa yhteiskunnassa pääsimme tähän yhteiseen tavoitteeseen ja, ja, ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Thank you. And now Mr. Batten for one and a half. Herra Batten, puolitoista minuuttia. Mr. President. Puhemies, valiokunta toivoo, että neuvosto jatkaa työskentelyä yhteisten prosessuaalisten oikeuksien takaamiseksi rikosoikeudellisissa menettelyissä. Nykyiset oikeudet eurooppalaisen pidätysmääräyksen muodossa ovat aiheuttaneet epäoikeudenmukaisia vankeuksia, jollaisia englantilaistenkin iloksi on koitunut. Pidätysmääräys tuhoaa viattomien ihmisten elämän ja minun vaalipiirissäni on kasvava määrä ihmisiä, jotka on karkotettu ilman, että englantilainen tuomioistuin on pystynyt harkitsemaan tai tarkastelemaan heitä vastaan todi esitettyjä todisteita. Karkotuksista on tullut pelkkä byrokraattinen muodollisuus nykyisyydellään. Herra Simiötä on pidetty kuukausia vankilassa ilman, että hänellä on mitään näkymiä oikeudenkäynnistä tai tuomiosta. Demokratian kannalta tämä on aivan henkeä salpaavaa. Krokot- Lontoossa nyt heitetään arpaa Simiesin kohtalosta ja täällä vain odotellaan, että saadaan aikaiseksi lainsäädäntöä. Yleisesti tavoitteena tuntuu olevan se, että vähennetään yhtäläisiä oikeuksia kuin lisätään niitä. Pitää taata kaikille yhtäläiset oikeudet, reilu tasaveroinen oikeudenkäynti ja ottaa Magna Kartan perusasiat myös osaksi eurooppalaista oikeuskäytäntöä. Mr. Papa Nicolau. Herra Papa Nikolau, catch the eye menettelyssä. Yksi minuutti. Είναι καθοριστικό να προωθήσουμε κατά το... On hyvin tärkeää, että niin kauan kuin pystymme, niin meidän täytyy pyrkiä luomaan viitekehys oikeuksia, prosessuaalisia oikeuksia varten rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tämä on olennainen kysymys, kun ajatellaan luottamusta. Kansalaisten on voitava luottaa siihen, että perusoikeudet taataan. Myös jäsenvaltioiden täytyy luottaa toisiinsa yhteistyössä ja oikeusasioissa yleensä. Haluaisin myös korostaa sitä, että meidän kaikkien on luotettava oikeusministereihin ja jos tätä ei saada aikaiseksi, niin rikolliset EU:ssa hyödyntävät tilannetta. Näin ollen tähän on todella pyrittävä Muuten meillä on oikeudellinen tyhjiö. Kiitos. For the council, Mr. Garrido. Ja neuvosto vastaa tähän. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero mostrar mi... Kiitos, puhemies. Olen hyvin tyytyväinen. Kun kuuntelin näitä puheenvuoroja, niin monet parlamentin jäsenet monista eri poliittisista ryhmistä ilmaisivat yhteisymmärrystä ja kaikki toivoivat sitä, että Euroopassa harmonisoitaisiin prosessuaaliset oikeudet ja annettaisiin prosessitakeet. Tällainen yhteisymmärrys oli kuultavana, kuultavissa kaikissa eri ryhmien edustajien puheenvuoroissa. Tämä osoittaa sen, kuinka tärkeää tämän seikan eteenpäinvieminen eurooppalaisessa prosessissa on. Se on tärkeää Euroopan oikeuden alueen kannalta, Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanon kannalta ja kaiken kaikkiaan se on keskeisellä sijalla Espanjan puheenjohtajakauden ohjelmassa tulevien kuuden kuukauden aikana. Tukea tälle siis saatiin kaikissa puheenvuoroissa, otettiin esille erilaisia argumentteja, erilaisia näkökantoja ja toivottiin, että prosessuaaliset oikeudet yhtenäistettäisiin. Tartun tässä nyt edustaja Benovan edustamaan tärkeään seikkaan, nimittäin tällaisessa vaiheessa, jossa aiotaan allekirjoittaa Euroopan ihmisoikeussopimus ja Lissabonin sopimus on allekirjoitettu – niin neuvosto ja komissio, tulevat tekemään työtä sen puolesta, että kaikki komission esittämät direktiivit ja jo käytössä oleva direktiivi, jota 13 jäsenvaltiota erityisesti tukevat, saataisiin yhtenäisesti käyttöön. Lopuksi haluan sanoa sanasen eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä. Euroopan unionilla on oltava ajatellen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja siinä tehtävää yhteistyötä, että tällainen väline on olemassa. Jos esimerkiksi Espanjassa esiintyy terrorismia, eurooppalainen pidätysmääräys on erittäin tärkeä väline tilanteen selvittämisessä. Kiitos komissaari. Kiitos, puhemies. Ja ministeri on ihan oikeassa. Herra Koelo, Koelo sanoi, että turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Niin, herra Watson, tämä eurooppalainen pidätysmääräys on ollut erittäin hyödyllinen ja tehokas, mutta samaan aikaan myös tämä eurooppalainen oikeudellinen alue on nyt sitten muodostumassa, että sitä muodostetaan ja, ja, ja senpä takia me koitamme rakentaa oikeuden Eurooppaa tai Euroopan oikeutta, jotta me saisimme aikaan sen, että Euroopassa oikeutta eh, jaetaan samalla tavalla. Ja nyt sitten haluan vielä näihin kysymyksiin vastata, että kun katsotaan tätä tekstiä, joka heijastaa eh, lokakuun neuvoston eh, kantoja, niin komissio parlamentin avulla ja Espanjan puheenjohtaja, puheenjohtajan avulla tulee katsomaan, että tekstin laatu paranee ja se on laadultaan parempi kuin nykyinen. Ja luonnollisesti me haluamme valvoa myös sitä, että me eh, saamme nämä lakialoitteet muodostettua, jotta tällaiset aloitteet, jotka on tulleet, eh, joihin, joihin tarvitaan jäsenvaltioiden lakialoitteita. Ja komissio on jo nyt eh, ryhtynyt tekemään näistä letter of right kysymyksistä, eli oikeuksia koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta mallia. Ja pyrimme saamaan asian eteenpäin mahdollisimman nopeasti ja nyt sitten meidän täytyy katsoa vuoden kuluessa, miten näitä asioita voidaan viedä eteenpäin. Ja tällä tavalla komissio voi nopeuttaa asian eteenpäin viemistä. Näin minä ainakin uskon. Ja nyt varmasti aika on kypsä, että Tukholman ohjelman avulla voimme todella saavuttaa tuloksia. Ja sen jälkeen, kun, tai sen, kun minä nyt olen vastannut tästä alueesta, niin minä olen pyrkinyt tehdä, tekemään kaikkeni, jotta nämä oikeusturvatakeet saadaan vietyä eteenpäin vaikka tässä nyt puhutaan ehkä astettaisesta step by step lähestymistavasta, niin ainakin ollaan nyt päästy liikkeelle ja kiitän parlamenttia ja kiitän Espanjan puheenjohtajaa ja olen varma siitä, että oikeuksien Eurooppa vuonna 2010 edistyy valtavin askelin. Kiitos komissaari ja varmasti tämän salin ulkopuolella ovat monet, jotka allekirjoittavat, mitä Carlos Coelho sanoi, kiittäessään teitä komissaarina te- työstä. Tämä keskustelu on nyt päättynyt ja me menemme eteenpäin. Seuraava aihe, suullinen kysymys neuvostolle ja komissiolle ihmiskaupasta. Ensimmäinen puhe, puhuja Anna Hed, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies.